Muutama ilmoitus, ja tämä tulee nyt tsekiksi. Viktor Paskis kertoi minulle uudesta kehityksestä ja pyysi välittämään pyynnön tarkistamaan Euroopan parlamentin päätös toiselta syyskuulta viime vuodelta hänen koskemattomuutensa uudistamiseksi. Me aiomme välittää tämän pyynnön eteenpäin oikeusasioiden valiokunnalle, joka vastaa näistä kysymyksistä. Ja toinen tiedon murunen on se, että 20. kesäkuuta Nigel Faragein mietintö on käsitelty oikeusasioiden valiokunnassa. Farage valittiin siitä, millä tavalla hänen koskemattomuutta on kohdeltu Euroopassa. 11 puolesta, kolme vastaan. Koska Faragein pyyntöä ei voida hyväksyä, hänen koskemattomuutensa ei ollut kyseenalainen. Huomenna jatkamme 5.7. tiistaina kello 9.13 ja kello 15-20 ja kello 21-24. Ohjelma on julkaistu ja se on teidän käytettävissänne internetsivustolla. Istunto keskeytetään. Toivotan teille kaikille hyvää yötä. Kiitän hyvästä yhteistyöstä. Ja puhemies kiittää myös tulkkeja. Kiitoksia.